colleagues, um, we'll begin the meeting. Hyvät kollegat, me aloitamme kokouksemme. Pahoittelen, että olen myöhässä. Pahoittelen tätä myöhästymistä kaikille kollegoille, jotka ovat jo odotelleet. Haluaisin kiittää niitä jäseniä, jotka ovat vielä paikalla. Meillä oli hyvin, hyvin raskas rupeama tänä aamuna. Kerroin tästä juuri kollegalle tässä vieressä. Eräät varmaan ovat joutuneet poistumaan ja toiset ovat aivan uupuneita. Minä varmaan puhun täällä aivan itsekseni nyt tällä hetkellä. Mutta koska nämä asiat ovat erittäin tärkeitä, haluaisin kiittää nyt niitä kollegoja, jotka ovat paikalla tällä hetkellä. Kyseessä on seuraavana New Yorkin julkilausuman follow-up-seuranta. Ja haluaisin kiittää vierastamme tässä. Kyseessä on turvallisen, järjestäytyneen ja säännöllisen maahanmuuton järjestäminen. Kyseessä on siis yhdistyneen kansakuntien New Yorkin julistus, Global Compact-aloite. Ja kaikki eivät ehkä tätä tiedä, mutta Rock Knudsen on Euroopan unionin ulkosuudenhallinnosta ja haluaisin muistuttaa, että New Yorkissa 19. syyskuuta järjestettiin niin korkean tason huippukokous, jonka tarkoituksena oli käsitellä pakolaisuus- ja maahanmuuttoilmiöitä. Tarkoituksena oli kansainvälisesti paremmin voida vastata näihin haasteisiin. Tätä julkilausumaa kutsutaan New Yorkin julkilausumaksi, kuten monet me teistä tietävätkin. Parlamentti lähetti kolmen jäsenen ad hoc valiokunnan Libe-valiokunnasta edustajat Wikström, Rosencraft Antonin Hoinsten ja Ellis Line. Ja he monessa yhteydessä raportoivat meidän takaisin. Libyvaliokunta siis on ollut mukana tässä työssä luonnollisesti. Ähm, Ragnudseniakin olemme aikaisemmin tavanneet ja keskustelleet hänen kanssaan tämän prosessin merkityksestä viime tammikuussa. Kuulimme Ragnudsenia aivan ensimmäistä kertaa tämän julkilausuman seurannan tiimoilta. Meillä oli kaksi yhteistä kutsua, Libe ja afette Ja edustaja Grandi ja IOM kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön edustaja oli paikalla. Ja nämä samat ihmiset olemme samoin kutsuneet aivan samalla tavalla nyt uudelleen. Nyt haluaisin kuitenkin Roknukseen toivottaa tervetulleeksi. Hän voi kertoa siitä, mikä tilanne tässä prosessissa on. On hienoa, että hän hyväksyy tämän meidän kutsumme. Paljon kiitoksia siitä, että olette täällä paikalla ja olkaa hyvä. thank you for the, uh, invitation to... Paljon kiitoksia puheenjohtaja ja paljon kiitoksia mahdollisuudesta kertoa tästä mm, maahanmuuttosopimushankkeesta. On erittäin hienoa, hienoa että Randy ja Swift olivat mukana 2018 alussa ja eh, nythän on melkoisen selvää, että 2018 alku olisi erittäin hyvä vaihe ennen kuin tulevaisuuden neuvottelut alkavat. Me olemme todellakin nyt puolivälissä ehm, maahanmuuton Global combat aloitteen tiimulta YKssa. Tämä on erittäin hyvä asiakirja. 193 maata on mukana ja koko prosessi pitäisi saattaa päätökseen ensi vuoden syyskuuhun mennessä. Me olemme siis aivan puolivälissä. Tämä on yksi syy sille, että Unkassa ei kovinkaan paljon keskusteltu maahanmuutosta. Mutta herra Lajakos, herra Grandi, herra Swing, Louis Haber myöskin, joka on vierailut parlamentissa – olivat sivukokouksessa mukana. Ja tuon kokouksen tarkoituksena oli korostaa sitä, että kyseessä on todellakin prosessi ja liikevoima pitäisi säilyttää. Meillä on yleistä sitoumusta, pyyntöä sen puolesta, yleistä toivoa edetä eteenpäin. Ja tämä Global Compact on erittäin hieno aloite lopulta ja olisi tärkeää saada mahdollisimman paljon maita mukaan. Liikevoima olisi siis tärkeää säilyttää ja siksi on hienoa, että tekin olette kiinnostuneita tästä asiasta. Osittain tämä liittyy maahanmuuttoon, mutta myöskin on tarpeen korostaa sitä, että kun kyseessä on YK on yleissopimus, tämä liittyy myöskin äh, monintahoiseen suurempaan prosessiin, jota me tuemme hyvin vahvasti tällä hetkellä. YK on tukeminen, Gutierrezin tukeminen, jota meillä olisi vahvempia kansainvälisiä järjestelmiä. Tämä on osa suurempaa kontekstia. Tällä hetkellä siis tapahtuu seuraavaa. Me olemme nyt konsultaatiovaihteen lopussa en tiedä, osallistuiko parlamentin jäseniä näihin temaattisiin kuulemisiin Genevassa, Viinissä tai New Yorkissa eri New Yorkin julkilausuman aiheisiin liittyen. En nyt mene yksityiskohtiin, mutta haluan todeta, että viimeisen kuukauden aikana meillä on ollut hyvin laaja konsultaatioprosessi käynnissä ja ja maahanmuutosta vastaava pääsihteeri on todennut, että tämä on ollut hyvin hedelmällinen prosessi, hyvin tuottava. Meillä on hyvin paljon eri aiheita kattavia kuulemisia aivan ihmisoikeuksista kehitysyhteistyöhön niin edespäin ja myöskin alueellisia kuulemisia, mutta paljon on valoittunut maahanmuuttokysymyksiä erityisesti ja hyvin laaja kirjo sidosryhmiä Euroopan unionin jäsenmaista ovat puhuneet kansalaisyhteiskunnan edustajien kanssa, kansalaisjärjestöjen, yliopistomaailman edustajien kanssa ympäri maailmaa. Eli hyvin paljon työtä on tehty, jotta oltaisiin koottu tietoa sellaisella tavalla, jota ei systemaattisesti ole erityisiä tarkoituksia varten kerätty. Tiedonkeruu, lukujen keruu siellä, kun se on mahdollista – on liittynyt tähän valmisteluprosessiin. Eli jokaista kuulemista ajatellen meillä on ollut hyvin paljon Global Compact-verkkosivulla tietoa käytössä. Ne tekevät yhteenvetoja näistä yksittäisistä kuulemisista. Kuulemisprosessin lopuksi nyt me alamme valmistella niin kutsuttua valmistelevaa konferenssia Meksikossa. Jälleen kerran Espanjan ja Sveitsin kumppanit ovat mukana valmisteluissa. Tässä on mahdollisuus käydä laajempaa keskustelua Ja kaikki nämä kuulemiskierrokset nyt saavat kokonaiskuvan siitä aikaan, mikä tilanne on, missä puutteita on, kuinka ne voitaisiin kattaa ja minkälaista seurantaa Global Compact-aloite äh, tarvitsee. Euroopan unioni on itse asiassa mainittu, kuinka sanoisin, yhtenä osallistujana Meksikossa, ja tämä on hyvin myönteistä. Tämä korostaa sitä, kuinka paljon YK arvostaa Euroopan unionin aktiivista osallistumista. Me pyrimme olemaan siis mukana hyvin dynaamisesti. Me toimme tämän kysymyksen esiin. Parlamentin jäsenillä on myöskin mahdollisuus osallistua sidosryhmäkokouksiin. Sitä on tärkeää korostaa mielestäni. Meksikon konferenssin lopputulos tulee olemaan yhteenveto, jossa kaksi puheenjohtajaa pyrkii tekemään synteesin kaikista niistä asioista, jotka kolmen työpäivän aikana intensiivisesti paneeleissa tulevat käsiteltyä. Tämä yhteenveto tulee muodostamaan niin kutsutun nolla-luonnoksen, jota tammikuun lopussa ja helmikuun alussa käsitellään. Ja tämän jälkeen meillä on kuusi kuukautta melkoisen intensiivisiä neuvotteluja. Ähm, joka kuukausi kolme päivää käytännössä. Mutta ei tästä sen enempää. Me olemme kierrättäneet ja pahoittelen, että teksti niin myöhään. Olemme kierrättäneet äh, tämän Euroopan unionin Louise Aberin kertomuksen. Louise Aber on ollut mukana koko prosessissa, on ollut kaikissa kokouksissa mukana kumppaneidemme kanssa myöskin. Ja hänen tehtävänsä, joka määriteltiin aikaisemmin, tulee olemaan raportoida pääsihteerin Gutierrezen puolesta joko ennen joulua tai sitten hyvin aikaisin joulukuussa. Tämä prosessi on sellainen, että siinä pyritään ja Luisabo todennäköisesti pyrkii määrittelemään strategian tulevaisuuden maahanmuutto visiota ajatellen, jotta menneisyyden luuloja voitaisiin purkaa. Tämä on tarkoitus olla tekninen teksti, jossa on uusia ajatuksia mukana ja ähm, jälleen kerran kumppanimme voivat käyttää tätä 0.0 luonnosta. Hyväksen Louis Abbe on toiminut hyvin mukaan ottavasti. Myöskin kansalaisyhteiskunnan osalta Louis Abbe on tiedustellut hyvin laajasti osallistumisia, jotta mutta eri maat, jotka osallistuivat tapahtumaan, voisivat kertoa äh, siitä, mitä heidän mukaansa tässä Global Compact-aloitteessa tulisi olla mukana. Ja tältä pohjalta me olemme valmistelleet äh, tekstin, josta olemme keskustelleet jäsenmaiden kanssa. Kyseessä ovat ohje nuorat eikä mikään tämän suurempi, sillä jos haluamme tämän prosessin saattaa aivan loppuun asti, on hyvin tärkeää, että Euroopan unionin yhtenäinen ei nähdään sellaisena. Eli tämä tietoja millään tavalla estä jäsenmaita omaa tietoon käyttämästä, mutta tämä on se pohja, jolta me lähdemme. Sitten vielä muutama seikka tulevaa ajatellen. Me olemme kuuden eri otsakkeen alle kohonneet ajatuksia. Nämä eivät ole mitään yllätyksiä. Suurelta osin tämä seurailee New Yorkin yleis. Lausuma tämä on hyvin eh, kunnianhimoinen asiakirja ja Todennäköisesti meillä on nyt tässä yleisessä tekstissä mukana kaikki ne aiheet, joita tulee syventää tai laajentaa myöhemmin. Eli luonnollisesti, narratiivisesti me olemme esittäneet ensimmäiseksi koko oikeuksiin perustuvan lähestymistavan äh, pakolaisten ihmisoikeuksiin keskittyvän sellaisen, joka keskittyy hyvin vahvasti äh, tukeen ja turvaan, kuten myöskin haavoittuvaisten maahanmuuttajien tilanteeseen, lapsiin ja sukupuoliulottuvuuteen. Toinen rypäs aiheita liittyy maahanmuuton taustalla vaikuttaviin syihin, ajaviin syihin. Me tarkastelemme erilaisia seikkoja, jotka saavat ihmiset liikkeelle kodeistaan maahanmuuttoliikkeen osana. Olipa kyseessä sitten jonkinlainen miehen, ihmisen aiheuttama ilmiö, kotoperäinen ilmiö tai luonnonkatastrofi. Tässä kyseessä on se, kuinka me parhaalla tavalla voimme puuttua maahanmuuton taustalla vaikuttaviin syihin ja kuinka meidän pitäisi tarkastella konfliktien torjunnan kaltaisia syitä tai kestävyyttä, ettei näitä ilmiöitä syntyisi. Ja Kolmas klusteri tai rypäs, tietenkin luonnollisesti meillä on hyvin paljon eri aihepiireitä. On hyvin tärkeää tarkastella, että kolmattakin tämän kehitystä, maahanmuutto ja kehitys ovat läheisiä ja näinhän me niitä tarkastelemmekin. Maahanmuutto voi olla kehityksen kannalta myönteinen seikka ja päinvastoin. Ja tässä yhteydessä me puhumme niistä tavoista, joita voidaan käyttää, kun teemme yhteistyötä lähtö, kauttakulku ja kohdemaiden kanssa. Äh, tässä on ähm, erilaisia helpottavia menettelyjä, joita voidaan käyttää hyväksi. Sitten meillä on neljäs klusteri. Se on maahanmuuton hallinta. Tämä on hyvin tärkeä kautta linjan, sillä luonnollisesti maahanmuutto tapahtuu E- etelästä pohjoiseen ja etelässä. Eli tässä on yhteisiä intressejä eri e, kumppaneiden välillä siinä, kuinka voimme hallinnoida tätä mm, turvallisella, kestävällä tavalla. Ja tässä pääsemme moniin kysymyksiin, jotka koskevat rajoja, teknistä tukea ja apua. Myöskin sitä, kuinka voidaan yhteistyö taata. Luonnollisesti kaikki nämä asiat täytyy tehdä tehokkaalla, turvallisella tavalla ihmisoikeuksia kunnioittaa. sitten viides rypäs aiheita koskee sitä, kuinka puutumme laittomaan maahanmuuttoon, myöskin ihmissalakuljetuksen näkökulmasta, kuinka me voimme vaikuttaa siihen, että tällainen ansaitsemismalli puretaan ja kuinka voimme auttaa yleisesti ottaen maita estämästä ihmissalakuljettajia muodostumasta rikollisverkostoja. Sitten viimeinen rypäs, ähm, kohteet. Tässä yhteydessä meidän täytyy tarkastella sitä, minkälaisia työllistymis- ja liikkuvuusmahdollisuuksia voisimme tarjota ja minkälaista kapasiteettia vastaanottavilla mailla on käytössään. Tavalla tai toisella nämä ovat todennäköisesti sellaisia aiheita, joita virtaviivaistetaan ja jätetään lopullisen Global Compact-aloitteeseen mukaan. Yksi tärkeä seikka sekä Meksikoa ja yleisiä neuvotteluita ajatellen on se, että me todennäköisesti tulemme pyytämään seurantamekanismin luomista. Me emme haluaisi, että tämä on vain kertaluontoinen sopimus. Haluaisimme, että meillä olisi kestävää seurantaa asiasta. Ja tässä on ollut melkoisen laajia keskusteluja, kuten tiedätte. Yksi meidän ehdottomista ehdostamme on se, että tämä asiakirja ei olisi oikeudellinen, että se olisi oikeudellisesti sitova, mutta silti tarvitsemme jonkinlaisen uudelleenarviointimekanismin, joka ei luo uusia rakenteita, mutta tekee mahdolliseksi sen, että eri maat otetaan mukaan ja saadaan tekemään arviointia ympäri maailman. Tätä voidaan toteuttaa monilla tavoilla. IOM, kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö, on tietenkin tässä hyvässä roolissa, saattaisi olla tärkeä. Tämän lisäksi meillä on Unkasin korkean tason maahanmuuttoneuvottelu ja niin edespäin. Joka tapauksessa emme saisi kahdentaa tai luoda uusi, uudestaan vanhoja mekanismeja. Ja meidän täytyy pohtia sitä, mitä haluamme tämän uudelleenarviointimekanismin tekevän. Keskittyykö se toimiin? Puuttuuko se johonkin pieniin eroihin tavoitteessa? Olisiko tämä parhaiden käytänteiden vaihtoa vai kuinka? Mutta joka tapauksessa, jotta tämä onnistuisi, on tärkeää todeta, että vaikka tämä on monen tekijän työtä, lopultakin Kyseessä on hallitusten välinen prosessi ja ainut tapa, jolla tämä voi johtaa hyvään kestävään lopputulokseen on se, että meillä on hyvin laaja tavoittavuus. Me olemme tietenkin tyytyväisiä siitä, että saamme kansainväliselle esityslistalle maahanmuuttokysymyksen tällä tavoin. Tämä on pitkän ponnistulun tulos, mutta Afrikasta Arabian maihin ja Aasiaan. Kaikkien maiden täytyy sitoutua tähän prosessiin, jotta se toimisi. Meidän täytyy näitä eri aiheryppäitä käsitellä ja pyrkiä takaamaan kaikkien mukana olevien intressien suojelu. Tämän lisäksi meillä on tässä jonkin verran joustoa. Maahanmuutto on tietenkin pysyvä ilmiö, mutta tämä tarkoittaa sitä, että tarvitsemme puisteiston, joka on kyllin joustava kestämään, niin että se ottaisi huomioon myöskin tulevaisuuden kehityksen, niin että tämä kehys voisi ikään kuin kasvaa ja kehittyä tulevaisuuden vaatimuksia vastaavaksi. Tällainen tilanne tällä hetkellä ja tammikuun lopussa tiedämme vielä enemmän, kun tämä kierros on saatu eri kuulemisten myötä päätöksen paljon. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos kollegat. Meillä on tämä eu paperi, johon analyysi pohjautui ja jos tulitte johdannon jälkeen, niin kerron missä Libe Afet ja DV ovat New Yorkin kokouksen suhteen. Ja sitten avaan keskustelun, niin täytyy saada myös asioita ensi vuodeksi. Oikein hyllistä Ravnitsen tarjoaa tätä analyysiä meille. Tässä on muutama puheenvuoro. one of the members who was at the New York meeting, so Ellie, if you kick off, please. Grazie, Claude. Uh... Kiitoksia, Claude. Niin, odotan, että saatte kuulokkeet korville. Niin, kiitoksia, että olette jälleen täällä ja kiitoksia näistä tärkeistä tiedoista. Nyt tiedämme, miten tämä prosessi etenee. Ehkä muistatte, että muiden kollegoiden kanssa olin valtuuskunnassa, joka oli mukana huippukokouksessa. Ja me ymmärrämme, kuinka tärkeää kansainvälinen kysymys tämä on. On hyvä, että etenemme. Ehkä odotimme hiukan liikaa. Ja voisin kertoa, että juuri tänä aamuna tässä valiokunnassa äänestettiin tämän eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän ytimestä ja Dublinin asetuksesta. Ja halusimme antaa selkeän viestin taakanjaosta, kun otetaan vastaan turvapaikanhakijoita. Mielestäni tämä on nyt parlamentin kanta ja tästä on hyötyä keskustelulle, jota käydään myöskin New Yorkin huippukokouksen jälkeen. Siellä käsitellään myöskin sitä, mikä on reilu taakanjako, kun ajatellaan vastuukysymyksiä. Tämä ei koske ainoastaan Euroopan tasoa, vaan ihan globaalia tasoa. Ja meidän täytyy muistaa, että 86 prosenttia näistä siirtymään joutuneista ihmisistä on otettu vastaan kehitysmaissa, eli köyhimmässä maissa. Eli nämä maat joutuvat tekemään suurempia ponnisteluita. Ja meidän täytyisi tätä asiaa miettiä vielä enemmän. Ja aamuinen äänestys tekee meistä uskottavampia, kun neuvottelemme New Yorkissa ja puhumme sitten paremmasta vastuunjaosta globaalisti. Eli me jatkamme tässä valiokunnassa ja myöskin henkilökohtaisesti tämän tärkeän huippukokouksen seuraamista, koska haluamme nähdä, mihin suuntaan siirrytään. Ja nyt meillä on tämä Global Compact, eli ehkä myöskin maailmanlaajuisesti pystymme nyt paremmin rikkaissa maissa sitoutumaan ottamaan vastaan niitä, jotka sitä eniten tarvitsevat. Kiitos. Thank you. Kiitos. Voisinko lisätä Schlein mainitsi Dublinin. Sitten poliittisesti useimmat ryhmät toimivat, että tämä analyysi ottaisi myös samaa muutoksia koko pakettiin. Silloin voisimme EUna toimia vähän konkreettisemmin ja sitten Cecil Kienge, joka on esittelijänä holistisessa lähentämistavassa maahanmuuttoon. Cecil, ole hyvä. Grazie. Kiitoksia, Claude. Kiitoksia myöskin esittelijälle ja onnittelut tästä hienosta lopputuloksesta. Mielestäni tämä on kauaskatseinen teksti ja itse palasin tärkeältä matkalta Nigeriasta tänä aamuna. Eli aamulla saavuin ja halusin olla mukana tässä valiokuntatyössä, mutta myöskin haluan olla mukana siinä, mitä tehdään paikan päällä. Nigeriassa minä ja kollegani Lopes olimme katsomassa kapasiteetin rakentamista. Siinä oli mukana parlamentti ja senaatti. Ja tällä tavalla voi myöskin ymmärtää, mikä on parlamentin rooli kaikissa prosesseissa – Näin ei saa tapahtua vain silloin tällöin, vaan se pitää olla jatkuvaa. Ja tällä tavalla saamme aikaan monen tason hallintoa. Ja kaikissa näissä asioissa parlamentin jäsenten kannan tulisi olla keskeinen. No Nigeriassa keskityimme juuri tähän parlamentin roolin vahvistamiseen. Ja sitten toisaalta Keskeinen asia, jota käsiteltiin muutama vuosi sitten, väestö lisääntyy voimakkaasti ja meidän täytyy nyt miettiä, mitkä ovat perussyitä. Ei nyt ainoastaan voi hyökätä maita vasten, vaan meidän täytyy löytää vastauksia ihan konkreettisesti kokonaisvaltaisella tavalla. Ja meidän täytyy nyt vastuullisesti hallinnoida näitä kysymyksiä. Eli mehän tiedämme kuinka suuri ongelma terrorismi on. Ja meidän täytyy katsoa myöskin liikkuvuuden ja maahanmuuton välisiä yhteyksiä, millä tavalla Eurooppaan pääsee laillisesti. Ja myöskin meidän täytyy miettiä toista asiaa, eli ilmastonmuutosta. Ilmastonmuutoksestakin on laadittu mietintö. Tämä liittyy AKT-maiden tilanteeseen. Ja Tyynemeren maista on analysoitu New Yorkin julistusta, ja me olemme katsoneet tätä päätöslauselmaa, joka juuri esiteltiin. Ja nyt on pyydetty, että ilmastopakolaisten roolia korostettaisiin enemmän. 30-40 vuoden kuluttua nämä asiat tulevat huomattavasti pahenemaan. Ja olen samaa mieltä kollegani eli Schleinin kanssa, mitä tulee tämän taakanjakoon, koska tämä pitää hoitaa myöskin lainsäädäntökysymyksissä. Ja jäsenvaltioiden ei pidä ainoastaan jakaa tätä vastuuta, vaan tämä koskee myöskin lainsäädäntöehdotuksia, koska nämähän eivät ole sitovia sääntöjä, mutta meidän pitää säätää lakeja, täsmällisiä lakeja. Ja lopuksi vielä totesin, että silloin kun tämä jokin julistus tehtiin, niin mehän olemme katsoneet, että meidän on täytyy myöskin panna, meidän täytyy panna sitä täytäntöön, joten haluaisin jatkaa tätä työtä. Ja myöskin Meksikossa, Claudia minä, Eli toivottavasti minäkin pystyn jatkamaan tätä työtäni, koska tällä hetkellä meillä pitää olla kokonaisvaltainen lähestymistapa. Kiitos. That is noted, Cecilia. Panna merkille. Judith Sargentini. Kiitos puheenjohtaja. Minä annoin säätettä tähän prosessiin syyskuussa ja mistä että tässä vähän ruoksitaan bokseja, ihmisoikeuden lapset, sukupuolta ja valtavirtaistuminen, per, pääsy peruspalveluihin, maahanmuuton vetäjät, ilmastonmuutos, maahanmuuttajien mukava positiivinen panos, diasporan rooli, jaettu vastuu, palauttaminen, integraattiminen sosiaalinen koheesio ja järjestämisen maahanmuuton, sosiaalinen ihan logisia ideoita ja sitten ruksataan boksia ja katsotaan, miten tämä tehdään. Tämä sanoo, että Tämä pitäisi olla ei juridisesti sitovaa. Tehokas, kevyt, vastuullinen, reagoiva prosessi olemassa olevilla YK-foorumeilla ei uusia rakenteita ja ei, erityisesti ei, ei lisää kustannuksia. En ole varma, mit, mitä prosessissa saadaan lisäarvona, jos tämä on lähestymistapa. Enkä näe, miten tämä suhtautuu EUn maahanmuutto- ja turvapaikkakriisiin. Lailliset polut, mutta eihän EU sitä tällä hetkellä tarjoa. Maahanmuuton perussyyt, jos katselemme, miten EUn Afrikka-rahasta käyttää rahoja, näytettävät 2016 lopulla tämän vuoden puolella rahat liikkuvat vähiten – käytännöllisiin rahoihin keskituloisiin maihin. Raha liikkuu köyhyyden vastustamisesta rajavartiointia ja sellaiseen. Rahan investointineen. Näitä on niitä. Nuorta mieltä vedään rikollista bisnestä Nigerissä. Kysymys on rikollisesta bisneksestä, mutta tämän bisneksen Poistaminen ei auta maahanmuuton ylisyihin. Se, mitä EU tekee, ei varmista sitä, että ihmiset ovat tietää lähde. Nyt pidetään vain huolta siitä, että ihmiset eivät saavu. Ja tämä on jotain muuta. Ja mitä saa ruksailemme näitä pikkuneliöitä YK on kanssa, niin eipä se kovin henkistä puuhaa ole. You were cut short a little. It's, uh, I think... Anteeksi, että keskeytin sinut. Tämä pitikään lopettaa puoli kolmelta. Ei se ole sinun vika, se on minun vika. Me aloitimmekin myöhässä. Pari minuuttia. Thank you, Chair. I did... Kiitoksia. En nyt ollut jokin konferenssissa, mutta tietysti olen samaa mieltä siitä, mitä kollegani sanoivat, erityisesti kun tässä viitattiin tähän Nigerian visiittiin. Se on vain esimerkki siitä, millainen lähestymistapa meillä on ja mikä on EUn politiikan tulevaisuus kaiken kaikkiaan. Mehän puhuimme maahanmuutosta ja että meillä pitää olla kokonaisvaltainen lähestymistapa, mutta kun ajatellaan tätä kielteistä lähestymistapaa, jota EU on pitänyt yllä maahanmuuton suhteen. Eli maahanmuuttajat on nähty uhkana identiteetille ja yhteiskunnan turvallisuudelle. Eli nyt halutaan uudelleen tarkastella tätä tilannetta, eli tätä negatiivisuutta, negatiivista politiikkaa, jonka vaikutus on ollut se, että kaikki sopimukset on yhdistetty siihen, miten voidaan toteuttaa palauttamispolitiikkaa näiden maiden suhteen. Tämä on jatkuva kysymys. Aina kun keskustelemme kolmansien osapuolten kanssa, tämä tulee esiin. Eli siellä ei pidetä tällaisesta palautusvimmasta. Ja se on seurausta tästä kielteisestä lähestymistavasta. Eli tästä nyt puhutaan paljon Euroopan parlamentissa, mutta meidän pitäisi nyt sitten tietää, onko tämä huomattu osaksi tätä ongelmaa eikä ratkaisua. Kiitos. I'm going to, um, hand Kiitos. Anna puheenvuoron Rovan Itselille. Mutta vahvistaisin sitä, mitä Ron Sargentin ja Elli Schlein sanoivat Dublinista ja muista paketin osista. Ja hän mainitsi myös laillisen maahanmuuton. Ja o, lailliset tiet maahanmuuttoa senkin neuvosto ehkäisee. Parlamentti etenee sitä Ellislain tosi tässä asiakirjassa. Tässä on kaikki, kaikki oikeat asiat, mutta ehkäpä pitäisi ottaa meiltä syötä, että me teemme työtä kovanlaisena kanssa. Mä sanon neuvostolle, että tässä on lähtökohta Dublinin jälkeen sitten ammattipätevyys. Me pidämme komission kanssa laillisia teitä hengissä. Mutta täytyy sanoa sitä. Parlamentti ei lopeta. Vaikka nämä on poliittisesti vaikea asioiden edistämiseksi. Minusta tämä syötä pitäisi sitä dokumenttia, jossa on kaikki oikeat otsakkeet. Um, thank, thank you very much and let me also Paljon kiitoksia. Haluaisin myöskin äh, kiittää teitä tämän päivän äh, työstä, tämän aamun Dublinin työstä. Uskoakseni mainitsemanne on sen kaltainen viesti, jonka hyvin saamme läpi myöskin Meksikossa Euroopan unionin puolelta, että me todellakin haluamme saada edistystä aikaan äh, Dublinin suhteen tai pilottihankkeiden suhteen Euroopan unionin äh, maahanmuuttoagendassa. Tämä on osa sitä narratiivia, joka meidän pitää myös tuoda neuvottelupöytään äh, tasapainonsa lähestymistavan lisäksi. Minä todellakin puuttuisin tähän asiaan, että meillä on kielteinen lähestymistapa. Nyt on sivuseikka, mutta se mitä me olemme pyrkineet kumppanimaidemme kanssa Afrikassa toteuttamaan on jotenkin todellakin tällaista strategista kumppanuutta. Tämä koko lähestymistapa on hyvin selkeästi holistisen lähestymistapaan pohjaava. Meillä on laaja lähestymistapa ja lopulta pyrimme luomaan lopputuloksen, jossa kaikki voittavat, kun keskitytään vain maahanmuuttoon, sillä mehän tiedämme, että tämä ei aina parhaan tapaisia tuloksia näissä maissa tuota. Eli holistinen lähestymätapa on hyvin tärkeä. On hienoa, että mainitsitte Nigerian, sillä se on yksi prioriteetti maita. Meillä on tarve tarkastella kaikkein suurinta mahdollista kuvaa, ei vain Afrikan maiden suhteen. Ähm, Kotoperäiset tilanteet voivat olla hyvin monimutkaisia. Nigerin suhteen näin juuri on. Ähm, tarkastelemme eri politiikan alueita. Maahanmuutto on hyvin tärkeä näistä, mutta ähm, myöskin ilmastonmuutos on sitä. Äh, ja YKssa on korostettu ilmastonmuutoksen kielteisiä vaikutuksia myöskin maahanmuuttoon. Eli ehkäpä meidän pitäisi katsoa koko pakettia näiden maiden suhteen. Me voimme sanoa, että tähän liittyy ilmastonmuutos, maanviljely, ei kaikkialla, mutta on tilanteita, joissa maanviljelyyn liittyvää tietotaitoa tarvitaan. Meidän tulee tehdä jonkinlaista resurssien palautusta. Tämä liittyy myöskin Nigeriin. Enkä nyt haluaisi todeta, tämän tämä kielteinen lähestymistapa. New Yorkin prosessissa taustalla on aina ajatus, että maahanmuutto on positiivinen ilmiö, mutta se täytyy hallinnoida kunnolla, muuten ihmisenkin menetetään. Sitten liittyen kysymykseen monentasoisesta hallinnosta, olen täysin samaa mieltä. Vaikka New Yorkin julkilausuma ja sopimus ovat monenvälisiä, tässä on hyvin tärkeää myöskin ottaa huomioon eri alueet, vaalipiireet. Me olemme maailmassa, jossa täytyy ottaa huomioon äm, alueelliset kysymykset, alueelliset parlamentit niin edespäin. Ja tämän, teidän kysymyksenne on erittäin tärkeä, siksi aloitinkin toteamalla, että Euroopan parlamentin jäsenille tulee olemaan mahdollisuuksia osallistua Meksikon konferenssiin. Ja olisin erittäin onnellinen, jos äh, tämän Nigeria-vierailu kertomuksenne saisimme, sillä meidän pitäisi nämä kaikki tiedot äh, saattaa yhteen, jotta niistä olisi suurin mahdollinen hyöty. Tämä taisi kattaakin kolme suurta kysymystä sitten. Meidän panoksemme laajuus, neuvottelut eivät ole vielä alkaneet. Meidän panoksemme on myöskin pyrkimys varmistaa se, että kaikki kysymykset, jotka meitä kiinnostavat, lopulta ehkäpä eri muodossa tai ei eri tavoin olla mukana lopputuloksessa. Kaikki jäsenmaille tärkeät kysymykset aivan avusta lähtien tämä on hyvä mainita. Ja sitten lisäarvo. Minä itse asiassa olen sitä mieltä, että että tämä prosessi on valtava askel eteenpäin. Tämä muuttaa kaiken. Tämä on ensimmäinen kerta, kun me olemme onnistuneet tuomaan maahanmuuton kansainväliselle työlistalle ja YKssa nyt todellakin kantaa sellainen, että sen tulisi siellä pysyäkin, sillä tämä todellakin tekee mahdollisimmaksi ryhtyä edistyksellisempiin toimiin. Tässä vaiheessa on hyvä, että tämä ei ole oikeudellinen prosessi, että tämä ei ole oikeudellisesti sitova. Tehän olitte mukana viimeksi, kun kymmenisen vuotta sitten neuvottelimme vastaavalla tavalla. Nyt me haluaisimme, että kaikki, kaikki alueelliset ryhmät toteaisivat, että tässä on meillekin jotakin, että me voimme osallistua tähän prosessiin tai voimme oppia muilta. Ja siksi saavutettavuus on hyvin tärkeä, siksi teidänkin roolinne on hyvin tärkeä, että tällainen omistajuus toteutuisi, että kaikki tuntevat olevansa tämän hankkeen omistajia. 193 maata meillä on mukana jo kansainvälisellä tasolla. Tässä ajatuksena solidaarisuus, kansainvälinen taakanjako, globaali, yhteinen toiminta. Ja tämä on melkoinen loikkaus eteenpäin. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia Knutsen. Kiitos, että olette täällä säännöllisesti. Siitä on meille apua, koska Eli jäsenet pysyvät mukana tässä. Eli Meillä on sitten ensi vuoden, vuoden alussa jatkotoimia. IOM ja Meksikon kokous. Ja tällä tavalla pysymme ajan tasalla ja siitä on apua. Eli jatkamme tätä työtä tällä tavalla ja varmasti tapaamme uudelleen ja seuraamme tätä New Yorkin prosessia. Eli kiitos teille ja kiitos kollegoille ja kiitos, että tulitte paikalle. Colleagues, sorry, um, we're running over. No niin, kollegat, olemme hiukan aikataulusta nyt jäljessä. Kiitoksia kärsivällisyydestä. Seuraavaksi sitten vuosikertomus EUn perusoikeustilanteessa vuonna 2016. Esittelijän Engeliä, kuten tiedätte, tämä on yksi tärkeimpiä valiokunnassamme, kun käsitellään perusoikeuksia. Siihen liittyy monenlaisia kysymyksiä ja katsomme, millaisia haasteita liittyy perusoikeuksiin EU:ssa. Eli pyydän anteeksi tätä myöhäistä aloitusta ja nyt sitten esittelijä saa puheenvuoron perusoikeustilanteesta EU:ssa vuonna 2016. Eli Frank, ole hyvä. Thank you, Claude. And Kiitos, Claude. Emme tosi tältä päivänä odottanut ihan täysiä saleja. Eikä ole valmis joustamaan alkamisesta olisin mielelläni vähän pysynyt lounaalla pitempäänkin, mutta, mutta pitäisikö se ranskaksi? Ja kyllä. Kysymykset haskataan sitten kielellä, jolla ne esitetään. Koskien perusoikeuskertomus 2016 ja 2015 myös. No, nämä on niputettu, niin Me periaatteesta ensin. Ja kun olette olleet varjostelijoita ja muiden kanssa tämmöisissä asetelmissa, niin näette, että kaikki perusoikeudet ovat herättäneet huolta. Täytyy myös tunnustaa, että yrityksen tehtyjä onnistumista on tehty LGBT-naisten maahanmuuton ja vaikka ja mielipiteenvapauden suhteen. Ja kaikki hän heijastavat esittelijöiden huolenaiheita. Minä olen sitä mieltä, että tänä vuonna pitäisi keskittyä pariin isoon teemaan – jotka antaisivat rakennetta, jotka ovat huolestuttaneet meitä juuri niinä vuosina, joista me nyt puhutaan. Eikä me haluta tehdä kaikkea. Eikä erityisesti asioita, joissa muissa mie- mietinnössä Meillä on romanimietintö. Naisiin kohdistuva väkivalta, vammaisten oikeudet, tertvälineiden pluralismi – on muita aiheita, joita käsitellään erityisissä mietinnöissä ja halusin tehdä niin, että, että kaikkea pakotan, taas tähän perusoikeusmietintöön. Joten meillä on oikeudet toisaalta ja sitten maahanmuutto ja integrointuminen. Nämä ovat tällaisia vuodesta 2015-2016 teemoja, jotka ovat niitä äh, rakenteista niitä vuosia antaneet niille eivätkä ole mitenkään kadottaneet relevanssiaan. Täytyy ajatella maahanmuuttoa toimivaan oikeusvaltion näkökulmassa ja täytyy ajatella myös kansalaisten huolen aiheita, kansallisia instituutioita ja toimia. Oikeusvaltioperiaate ei toimi kaikissa jäsenvaltioissa kauheasti. Unkarista on puhuttu pitkään, Unkarista vähän vähemmän, mutta mikään ei ole parantunut Unkarissa tai Puolassa ja menee vielä huonommin. Mä tuolle palkkaamaan avustajan, joka on tehnyt hienoja elokuvia Unkarin kampanjasta tällainen kansanäänestys, eli Eli tällä hetkellä, jos tätä ei ole olemassa, tämä Soro, Sorosin suunnitelma, joka kääntyy ihan pelottavaan suuntaan. Ja, ja oikeusvaltio Unkarissa on fiktiota. Meillä pelkää tästä tulee kertomakirjallisuutta muissakin Euroopan maissa. Ja siksi oikeusvaltion periaatteita täytyy miettiä Emmekä pääse nopeasti eroon maahanmuutosta ja integraatiosta. Useamman maiden toimista kaikista EU-toimista huolimatta ongelmat ovat huolimatta lasten asema, maksulla lapset, terveys, pääsy terveyden pariin, koulutuksen saatavuus, suljetut laitokset. Ja sitten kaikki, mikä tämän mukana tulee, vihapuhe, islamofobia, Äh, afrofobia, kaikenlaiset pelot, jotka meitä ympäröivät. Ja usein siinä poliittisen tahdon puute kantaa hedelmää, kun ne haluta toimia niitä vastaan. Ja kun ne laittaa integraatiopolitiikkaa. Äh, vihapuheen arkipäivistyminen ja sitten kaikki, mitä internetissä tapahtuu. Ja tämä estoton digiviestintä. on huolenaihe ja pysyy sellaisena. No. Kun minä nyt olen tietoisesti keskittänyt teemoja, joka sääntökin mukaan tulee olemaan lyhyt rakenteensa. Ja me sitten jatkamme tätä tarkistuksella ja mennään itsekin tarkistuksia. Sekin on normaalia. Se on tervetullutta. Mutta vetoisin teihin, kuten vetoisin varjoesittelijälle, että pyrkikääpä olemaan niukka sanomisia. Älkääkä tehdä tuhatta mietintöä niin, että meillä on mietintö niin kuin aineistia noin 50 sanan sivun mietintö. Meillä on nyt tämä merkkiraja, joka tarkoittaa, että mä lähden neljästä viidestä sivusta. Mennään, haluat vähän kymmeneen. En välttämättä viiden sivun mietintä. Kymmenen 15 Vahvoja poliittisia viestejä, jolla on merkitystä, kun mä näitä asioita käsittelen. Ei ole mitään, mitä ei voisi jättää muka, mukaan, mutta kun me teemme jo niin paljon erityisellä alueella, yritettäisinkö tässä 2015-2016 keskittyä tähän. Että mä saan semmoinen ilmaiskykyisen mietinnön, sitä minä kovasti toivoisin. Kiitoksia, Frank. meillä on tämä vuotuinen vetoomus lyhyiden tarkistusten saamiseksi. Katsotaan, toimiko tänä vuonna. Näin ei ole koskaan vielä käynyt. Katsotaan, mitä tänä vuonna tapahtuu. Vastusjärjestelmä käsittelemme todella syvällisiä kysymyksiä, mutta pyrin pitämään muiden mietintöjen käsittelemätä asiat niissä mietinnöissä. Kiitos, että pysyit avainkysymyksessä. Haluaako joku kollega puhua? Herra Jure. And then, uh, okay, just anyone who wants to take the floor. And Cecile. E, nous revenons e, à la problématique des droits fondamentaux parce Tässä palaamme ongelmaan liittyen perusoikeuteen sillä perusoikeusviraston johtaja Laerti ei ole päässyt paikalle. En nyt halua toistaa kaikkia samoja argumentteja kuin edellisellä kerralla, mutta haluaisin vain kiittää Frank Engelin hienoa työtä. Tämä on erittäin tärkeä aihepiiri. Ja olisi hyvin tärkeää, että täällä Euroopan parlamentissa ja Euroopan unionissa voitaisiin käydä perusoikeuksiin liittyvää keskustelua, sillä toistan, että en nyt halua Oflahertin argumentteja toistella, mutta haluaisin sanoa, että minä korostin esimerkiksi artiklan 11 oikeus elämään tärkeyttä ja artiklan 11 ilmaisuvapaus kohtaa. Se on hyvin selkeä perusoikeuskirjassa. Sananvapaus ja oikeus saada tietoa ilman mitään viranomaisten rajoituksia. Esimerkiksi maahanmuuttokysymyksissä olen sama, olen samaa mieltä, mutta tällä alalla Ruotsissa julkiset viranomaiset ovat rajoittaneet tiedon saantia liittyen rikostapauksiin, jotka ovat yhteyksissä laittomaan maahanmuuttoon. Tässä kyseessä on artiklan 11 määrittelemä sananvapaus. Tämähän suoraan liittyy oikeuteen saada tietoa. Nämä ovat perusoikeuksia. Valitettavasti mitään vastausta minä en ole saanut herra O'Flahertilta. Toivon, että kaikki nämä ongelmat tulevat esiin mietinnössä, jota valmistelemme tällä hetkellä. Tähän liittyy muitakin seikkoja, esimerkiksi koulutusvapaus perheissä, artikla 14. Tämäkin on jotakin, mitä vastaan hyökätään. Maathan tämän usein takaavat, mutta toiset hyökkäävät sitten näitä oikeuksia vastaan. Meillä on paljon perusoikeusongelmia, sillä ehkäpä me ei ole samaa mieltä missä maissa nämä oikeudet ovat vaarassa, mutta olemme samaa mieltä, että tällainen ongelma on olemassa ilmiönä. Jos on ongelmia, joita havaitaan kaikkialla, meidän täytyy käydä vuoropuhelua. Minun mielestäni tämä mietintö tulee olemaan suuri testi sille, onko dialogi mahdollista, onko julkinen keskustelu rehellinen sellainen mahdollista meidän parlamentissamme sellaisten kysymysten suhteen, jotka ovat, eivät vain ihmisoikeuksia, mutta aivan perustuvan luontoisen tärkeitä kysymyksiä. Thank you very much. Uh, first... Kiitoksia. Meidän täytyy kiittää esittelijä ja varjoesittelijöitä tästä esityksestä ja tekstiluonnoksesta. Käsittääkseni Tämä on uusi lähestymistapa verrattuna aikaisempaan ja siksi mielestäni tämä on hyvä ajatus, eli meidän täytyy keskittyä kaikkein tärkeimpiin kysymyksiin. Oikeusvaltioperiaate on tietysti aivan keskeistä, ei pelkästään Puolassa ja Unkarissa, vaan yleisesti periaatteena Euroopan unionissa. Ja kotouttaminen, maahanmuutto, ne ovat myöskin aivan keskeisiä. Ymmärrän se, mitä Frank sanoi, eli että hän ei halua laatia mitään pitkää luetteloa eri ryhmistä ja ilmiöistä. Mutta samalla on kuitenkin tärkeää korostaa ihmisoikeuksia ja perusoikeuksia eri vähemmistöryhmien osalta. Eli ei nyt tarvitse puhua pelkästään juutalaisista tai romaneista tai sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöistä, vaan jollain tavalla – voitaisiin tuoda esille se, että kaikki vähemmistöryhmät, kulttuurivähemmistöt, etniset vähemmistöt, uskonnolliset vähemmistöt, heillä kaikilla on samat oikeudet. Tasa-arvo on erittäin tärkeää Euroopan unionissa, mutta uskon, että esittelijä ja varjoesittelijä ottavat huomioon myöskin nämä seikat. Kiitos. And... Kiitos. Ja se selkeä Eh, Kiitoksia, Claude. Minun täytyy sanoa, että, me, että kuuntelin eh, esittelijää ja että tämä mietintö koskien perusoikeuksia Euroopan unionissa äm, ehm, on nyt erilainen verrattuna aikaisempiin, joten haluaisin kiittää myöskin tästä synteesipyrkimyksestä. Minä itse asiassa tässä olen sitä mieltä, että olisi hyvä, ettei parlamentin mietintö ole mikään steriiliteksti. Meidän pitäisi mennä pidemmälle kuin tämä. Ilman lisäksi haluaisin mainita, että tämä keskustelu eh, kattaa myöskin erilaisia erityisaihepiirejä, jotka kuuluvat perusoikeuksien kirjoon. Synteesin ei kuitenkaan pitäisi uhata sisältöä tai tämän tiedon selkeyttä. Tässä haluaisin muistuttaa tärkeästä vaiheesta esittelijälle. Haluaisin muistuttaa siitä, että me emme saa eh, jättää tietoa sivuun tässä luonnoksessa on sellaisia elementtejä, joita pitäisi korostaa ja tähdentää tulevaisuutta ajatellen eh, erityisesti minun poliittinen ryhmäni kriittisesti tarkastelee niitä kappaleita, jotka käsittelevät maahanmuuttoa. Eh, Mainitsematta nyt enää niitä elementtejä, joita käsiteltiin. Mielestäni esittelijän äh, sanavalinnat eivät ole kovinkaan selviä. Ja näin niistä ole parlamentin kantakaan erityisesti, kun otamme huomioon olemassa olevia äh, äh, jo Afrikkaan keskittyviä päätöslauselmia mielestäni tässä luonnoksessa ne ovat hiukan epäselkeästi esiteltyjä. Haluaisin muistuttaa, että keskustelemme nyt perusoikeuksista Euroopan unionissa ja minä tulen esittämään tiettyjä tarkistuksia ryhmäni nimissä. Ensinnäkin tämä on tärkeä elementti minulle. Tämä muokkaa kappaletta kahdeksan eh, mietintöluonnoksessa, jossa esittelijä haluaa eritellä pakolaisen nimenomaisesti taloudellisesta pakolaisesta, mutta haluaisin korostaa sitä, että ihmisoikeuksien suojan eh, määrittelyn mukaan tällainen erottelu on aivan perustoton ja voisin selittää miksi. Tällaisissa vuotuisissa oikeus, ähm, perusoikeusmietinnössä meidän pitäisi mennä tätä pidemmälle muuttama. Ähm, hetki sitten puhuimme Global Compact-aloitteesta ja Nykin päätöslauselmasta. Ja tässä yhteydessä myöskin käsiteltiin kaikki pakolaiset riippumatta heidän statuksestaan. Ja tämä mahdollisuus mennä vielä pidemmälle, tehdä vielä loikka eteenpäin. Ja sitten ilmaisun vapaus, haluaisin tässä korostaa äh, esittelijän sanoja ja äh, vihapuheongelma erityisesti sosiaalisessa mediassa. Meillä pitäisi olla myöskin sekä verkko että ei verkkovälitteistä ilmaisua koskeva osio sekä väärin tietoihin, äh, fake news keskittyvä osio. Tämä voisi olla selkeämpää. Tässä ei ole mitään erityistä alaa nimenomaisesti mainittu. Ja mm, täälläkin keskustelussa on mainittu monenlaisia erilaisia fobia-aloja, romanifobia niin edespäin. päin. Meidän pitää tulla kriittisiä, meidän pitää olla myöskin varovaisia ja selkeästi tuoda esiin kaikki sellaiset oikeusrikkomukset, joita havaitaan. Ja lopuksi haluaisin todeta, että tässä oli muutamia tarkistuksia, joita haluaisin esittää, mutta meillä on myöskin muita huomioita. Ja mielestäni meidän pitäisi pyrkiä rajoittamaan myöskin niitä seikkoja, joihin esittelekin tässä aikaan aivan oikein taakkana viittasi. Kiitoksia ehkä syystä vedetään liinat kiinni puheenvuorojen suhteen. Tämä on vaikea mietintö. Vaikuttaa houkuttelemaan helpolta kirjoittaa tällainen mietintö, mutta sitä se ei, ei koskaan ole. Se on aina vaikeaa. Kuten tämäkin keskustelu osoittaa, näin, täytyy miettiä parametreja – Ja jokapäiväinen tilanne on kiivas, kiihkeä, kuten kollegat ja esittelijät ovat sanoneet. Takarajan 27.10. tarkistuksille. Esittelijä on asettanut raamit, mutta aina sieltä tulee tarkistuksia raamien vierestä. Pyritään virta viista, viivaistamaan esitystä. Ja mietitään mietintöä rakenteeltaan kokonaisuudessaan. On hyvä idea keskittyä vuoden teemoihin ja katsoa muita asioita muualla, mutta tarkistuksia tulee niin kuin tarkistuksia tahdotaan tehdä. Haluatko sanoa vielä jotain, herra Engel? Thanks again. Niin ihan lyhyesti, Claude. Kiitoksia tästä keskustelusta. Tiedän kyllä, että pyrkimykset virtaviivaistaa tätä asiaa riippuvat siitä, kuinka pitkälti jotkut haluavat palauttaa kaiken tai sitten ei kaikkea. Eli täytyy katsoa. Tiedän, että kaikilla kollegoilla on oikeus tehdä niin monta tarkistusta kuin he haluavat. Toivoisin, että emme taas saa tuhanta tarkistusta, niin kuin usein on käynyt viime vuosina. Ja sitten täysistunnossa äänestetään niin puhelinluettelosta ja siellä on mukana kaikki, mitä voi mieleen tulla, kun mietitään perusoikeuksia. Eli Jurekille sanoisin, että en ollenkaan vastusta sitä, että keskustellaan kaikesta. Mutta keskustelu pitää käydä sitten oikeissa puitteissa. Ei voi jättää huomiota tai pyrkää siihen, että oikeusvaltioperiaatetta ei noudateta jossain. Ja sitten piilotetaan parin kolmen asiakirjan taakse, jotka liittyvät ilmaisunvapauteen ja oikeuteen elämään. Minä en tiedä, mikä on oikeus elämään, mutta sitä ei voida käyttää suhteellistamaan joka ikistä tapaa supistaa ilmaisun vapautta. Tätä ei voida hyväksyä, mutta kaikesta voidaan puhua. Ja Niedermüllerille sanoisin, että vähemmistöt, tiedän, että tätä nyt ei ole käsitelty ollenkaan tässä luonnoksessa, ja tiedän, että se täytyy kuitenkin jollain tavalla saada mukaan. Eli odotan nyt ensin tarkistuksia, ja sitten teen niitä varmaan itsekin pari juuri tästä asiasta, ja tiedän, että on muitakin kollegoita, jotka keskittyvät tähän asiaan, ja uskon, että löydämme sitten sanamuotoja, jotka toimivat. Ja Cecile Tietysti tästä asiasta voidaan keskustella. Ja jokainen kappale voidaan muotoilla uudelleen. Minä en vastusta sitä, että tästä keskustellaan, vaan olen valmis hyväksymään erilaisia sanamuotoja ja omaksumaan erilaisia lähestymistapoja eri asioissa, joten en nyt välttämättä näe mitään suurta ongelmaa, kun ajatellaan näitä tekstejä joita halusit tukea. Yksi asia minulle selvää. Jos tehdään ero niiden välille, jotka tulevat tänne ja tarvitsevat suojaa, ja sitten toiset taas tulevat tänne ilman mitään tarvetta suojaa, vaan haluavat vain paremmin, parempaa elämää, niin en sano, ettei kumpaakin pitäisi suojella. Tätä en ole sanonut kirjoittanut. Ja tämä voidaan sitten muotoilla sillä tavalla, että ettei tällaista vaikutelmaa pääse syntymään. Eli siinä se, mitä halusin sanoa. Ja sitten odottelemme tarkistuksia ja säätämään lakeja. Thank you very much, Frank, and it's the 27th of October, the deadline. Thank you very much, and we look forward to seeing the amendments. No niin. Tarkistan takaraja on annettu kohta 17. Anna-Maria koratsa bildtin mietintö. Ja toivotan tervetulleeksi ruotsalaisen nuorisojärjestön MU Move. olette lämpimästi tervetulleita tälle olette Rava Karatsabiltin kutsumia. Tervetuloa valiokuntaan. Tämä on Karatsabiltin mietintää. Julkilausemassaan parlamentti on antanut live-valiokunnalle tehtävän seurata ää, Euroopan parlamentin neuvoston direktiivi 2093 EU täytäntöönpanoa ja antaa kertomuksen lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja seksuaalisen riistosta lapsipornografian torjumisesta. Hän on antanut kertomuksensa näkisä taukoa. Nyt meillä on 160 tarkistusta tähän mietintään ja minulla on ilo saada Rova Karatsabilt esittelemässä ja keskustelemassa näistä tarkistuksista. Ja sitten voimme keskustella varjostelijoiden kanssa. Anna-Maria. Chairman, child sexual abuse is a horrible crime. Kiitoksia puheenjohtaja. Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö on hirvittävä rikos. Me puhumme lapsista, välillä vauvoista, jotka ovat kaikkein haavoittuvaisempia yhteiskunnassamme. Tämä on psykologista, ruumiillista ja myöskin verkkovälitteistä väkivaltaa. Näitä väkivallan kuvia voidaan välittää, niitä voidaan jakaa ja niistä voidaan maksaa. Ja niistä tulee osa kannattavaa kauppaa. Ja tämän lisäksi meillä on chatteja, jotka ovat hyvin väkivaltaisia. Niissä kehotetaan näitä väärin käyttäjiä nauttimaan lasten hyväksikäytöstä. Verkossa hyväksikäyttäjät ovat hyvin taitavia ja poliisiviranomaiset ovat suuren haasteen edessä. Se tosiasia, että meillä on kehittynyt teknisiä laitteita ja että tämä rikollisuus on rajat ylittävää, takaa tämän. Vuonna 2011 teksti pyrkii puuttumaan lasten hyväksikäyttöön sekä verkossa että sen ulkopuolella. Tämä on todellakin historiallinen askel. Se ottaa huomioon sen, että rajat ylittävä rikos vaatii rajat ylittävän ratkaisun. Direktiivi takaa minimistandardit sanktioiden osalta ja toimia pysäyttää hyväksikäyttäjät. Puolustuksen liittyvät toimet ovat samat kuin ennen. Me olemme saaneet kaksi toimeenpanokertomusta komissiolta ja itse asiassa meillä on ollut Libessä eh, yksi, EPPssä yksi ja yksi varjoesittelijöiden kuuleminen, jossa oli asiantuntijoita ja kansalaisyhteiskunnan jäseniä mukana. Tämän lisäksi muita osallistujia halusin varjoesittelijöiden kanssa kiittää erittäin suuresti tästä työstä. Minä olen pyrkinyt toimimaan mukaanottomasti ja myöskin kompromissitarkistuksissa, joita nyt työstämme, näin tulee tapahtumaan. Mikä sitten meidän mietintömme tarkoitus on? Tarkoitus on tunnistaa se, toimeenpanevatko jäsenmaat direktiiviä kunnolla, onko puutteita olemassa ja meidän pitäisi luoda suosituksia siitä, kuinka direktiivi voisi toimia paremmin. Äh, Että 160 tarkistusta mainitsitte, jotka olen vastaanottanut. Monet niistä ovat kriittisiä komissiota kohtaan. Että komissio on antanut kertomuksessa enemmän tietoja tämän direktiivin kansallisen lainsäädännön saattamisesta kuin varsinaisesta toimeenpanosta, mutta ehkäpä meidän pitäisi keskittyä tässä jäsenmaihin eikä komission syyttämiseen, sillä direktiivi ei itse asiassa pakota jäsenmaita tarjoamaan tilastotietoja toimista. Tulevassa uudelleenlaadinnassa, joten siis nyt toivo, voisimme tehdä pakolliseksi antaa tilastotietoja, mutta uskoakseni tällä hetkellä tässä mietinnössä voimme todellakin vedota jäsenmaihin, jotta nämä tekisivät parempaa yhteistyötä ja enemmän toimittaisivat näitä tarpeellisia tilastotietoja komissiolle. Tietenkin luonnollisesti odotamme lisäkertomuksia, kattavampia sellaisia komissiolta. Ja puheenjohtaja, jos sallitte, minä nyt seuraavien direktiivin rakennetta. Tämä on rikosoikeudellinen melkoisen monimutkainen asia. Mitä tulee rikosoikeudellisiin seikkoihin, minä olen esittänyt tarkistuksen, kuten monet kollegatkin, siitä, että lapsipornografia-termi korvattaisiin lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön keskittyvällä materiaalilla siksi, että me halua kaksinkertaisesti tehdä ihmisistä uhreja. Lapsipornografia viittaisi siihen, että uhri on vapaaehtoinen. Kuitenkin kun pyynnämme, että luovumme lapsipornografia sanasta, tämä toinenkaan termi lapsen seksuaalisen hyväksikäyttöön keskittyvä materiaali ei vähennä sovellusalaa. Pahoittelen, jos tämä on tekninen seikka, mutta tämä on hyvin tärkeä esimerkki. Usein rikolliset käyttävät jopa vanhemmilta tai lääkäreiltä saatuja kuvia alastumista lapsista. Ja kun näitä kuvia sitten käytetään, niin se tulee rikos, vaikka alun perin ne eivät sitä olleet. Ja tässä haluaisin myöskin vedota raskauttavien asianhaarojen mukaan ottamisen puolesta, kun näitä rikoksia on tehnyt lapsia lähellä toimiva ihminen, sellainen, jonka tarkoituksena on huolehtia lapsesta, jolla on auktoriteettia lapsen suhteen ja joka on vuosien ajan mahdollisesti näitä rikoksia tehnyt suljettujen ovien takana. Ja aivan liian usein oikeudelliset toimijat äm, eivät kylliksi valvo toimintaa. Tulevaisuutta ajatellen meidän täytyy puuttua myöskin uuden tyyppisiin rikoksiin, joita tulee esiin verkossa, tirkistely, kiristys, tämän tapauksessa ilmiöt, jotka koskettavat kokonaista nuorien tyttöjen tyttöjen sukupolvea on nuoret tyttöjä, jotka ovat Facebookin vuoksi tehneet itsemurhan, koska eivät pystyneet saamaan verkosta pois kuvia eh, seksuaalista teoista, joita heidän entinen poikaystävänsä oli verkkoon ladannut, ja ystävät kommentoivat näitä, ja tytöt eivät sitä sietäneet. Ja sitten tulee direktiivin toiseen osaan tutkinta ja syytteen toiminta. Tuen kaikkia niitä tarkistuksia kollegoilta, jotka vetoavat kaikkien olemassa olevien Euroopan unionin tason välineiden käyttämiseksi. Meillä on tutkintapyyntö. Europol Interpol tekevät hienoa työtä ja Eurojustille pitäisi antaa riittävästi välineitä, jotta se pystyisi yhteisiä tutkimustiimejä käyttämään paremmin ja täyttämään velvollisuutensa ja myöskin esitin tarkistuksia tiedonjaon parantamiseen ja tietokantien yhteen toimivuuden puolesta. Ja ne tarkistukset, jotka vetoavat ennaltaehkäisyn ohjelmien puolesta jäsenmaissa, ovat tarkistuksessa mukana. Artikla 22 kyseessä ja Tämän lisäksi meillä on koulutuksen keskittyviä sekä lapsiin että aikuisiin kohdistuvia koulutustoimia, jotta heidät tiedotettaisiin verkkoriskeistä. Meillä pitäisi olla myöskin pakolliset taustatarkistukset henkilöille, jotka tekevät lasten kanssa töitä. Me olemme säilyttäneet tämän toimen laajempana. Jälleen kerran seksuaalirikollisten äh, kansallinen tietokanta ja tiedon parempi vaihto rikostuomioiden osalta jäsenmaiden välillä ovat erittäin tärkeitä, että voisimme vähentää rikoksen uusimista kappaleessa, joka koskee uhrien tilannetta. Minä tuin niitä tarkistuksia, jotka äh, pyrkivät auttamaan äh, avustavia puhelinnumeroja lapsille. Tämä on hyvin tärkeää työtä. Ja meidän täytyy myöskin pyrkiä vähentämään uhrien syyllistämästä. Ja sen tämä 25 artikla, kuuluisa artikla, tämähän on hyvin äh, käsitelty. Minä itse olen esittänyt tarkistuksia, kuten kollegatkin, jotka pyrkivät siihen, että selventäisimme sen, että äh, seksuaalisen materiaalin poiston lähde tai poisto on kaikkein tärkeintä. Monissa tapauksissa näitä verkkosivuja äh, vain estetään pääsyä niille sen sijaan, että ne poistettaisiin. Tietenkin esto on tärkeä silloin, kun poisto on mahdoton. Meidän pitäisi myöskin pyrkiä jäsenmaassa tekemään sosiaalisen median, teollisuuden ja eri verkkoalustojen kanssa yhteistyötä ja myöskin laajemmin, kun nämä sijaitsevat Euroopan unionin ulkopuolella. Meidän usein päivittää lapsipornografiaa koskevat mustat listat, reaaliaikaisesti myöskin jakaa ne jäsenmaiden Europolin kanssa ja Euroopan unionin kyberuhkia Lytkylän keskuksen kanssa ja Interpolin. Me olemme luoneet säädöksiä, jotka tekevät pakolliseksi internet-palvelujen tarjoajille aktiivisesti raportoida poliisiviranomaisille äh, lapsipornografiaa sisältävästä sisällöstä. Ja tässä haluaisin todeta, että todellakin on avuksi toimia näin, että voitaisiin ympäri kellon tunnistaa materiaaleja ja nopeammin saada sitä poistettua. Mitä tulee hotline-yhteyksiin, ne ovat tärkeitä resursseja. Yhteenvetona on hyvin että jäsenmaat toimeenpanevat tätä direktiiviä tulevaisuutta ajatellen, jotta voisimme purkaa rikollisverkostoja. Meidän täytyy myöskin käyttää hyvin kehittynyt teknologiaa, sillä jos rikolliset näin tekevät, meidänkin täytyy niin tehdä. Meidän täytyy kaikkein uusimpia, innovoivimpia tapoja käyttää verkkorikollisten löytämiseksi ja mielelläni kuuntelen varjoesittelijöitä ja äm, muita jäseniä. Kiitoksia. Ähm, Kiitos Anna-Maria. Ja SND varjasitelija on Katriina Cinici. Pyydän. Si, grazie, Presidente. Kiitoksia. Haluaisin kiittää Koratsa biltia ja kaikkia varjoesittelijöitä, jotka ovat työstäneet tätä mietintöä. Mielestäni tämä on aiheita ehdottomasti pitää käsitellä koska tämä on arkaluontoinen aihe ja kaikille lapsille pitää tarjota tukea. Eihin hän ikävä kyllä kohdistuu niin paljon riskejä ja vaaroja, erityisesti internetissä. No, tuen sitä, mitä Koratsabilt sanoi. Ja monia tarkistuksia on jo laadittu. Ja yritämme sitten tehdä niistä yhteenvetoja. Eli puhun nyt lyhyesti parista asiasta. Itse meidän pitäisi muuttaa tosiaan tätä lapsiporno-termiä. Eli siitä pitäisi tehdä täsmällisempi, eli materiaali, jossa on lapsiin kohdistuvaa seksuaalista toimintaa. Meidän täytyy välttää se, että nämä lapset joutuvat kaksinkertaisiksi uhreiksi. Ja tämä liittyy myöskin sitten siihen työhön, jota kollega on tehnyt, eli kulttuurin muutos. Ja sen pitäisi levitä, jotta voidaan välttää kaikki virheet, kun sitten kuvataan lapsia uhreiksi näissä inhottavissa rikoksissa. Eli meidän täytyy välttää kaikki sekundääri uhriutuminen näiden lasten osalta. No sitten toinen asia, josta haluaisin puhua. Tässä puhuttiin tästä kulttuurimuutoksesta ja siitä, että meidän täytyy tarkistusten avulla saada aikaan ennaltaehkäisevää valistusohjelmia. Eli kun suojellaan lapsia, niin meidän pitää yrittää antaa lapsille välineitä välttää näitä riskejä, eli antaa heille riittävä koulutus ja valistus internetin käytön suhteen, niin että he osaavat vastuullisesti toimia netissä. Tämä on ensimmäinen väline, ja tietysti on myöskin muita. Ja meidän täytyy tietysti kouluttaa ja opastaa myöskin aikuisia ja vanhempia, joilla on velvollisuus suojella lapsiaan – internetin riskeiltä. Ja toistan vielä, että kollega Koratsa Bild on tehnyt paljon työtä. Ja sitten yksi muukin asia on tärkeä. Eli meidän täytyy tukea valtioita ja varmistaa, että ne tekevät yhteistyötä, koska hyvin usein tämä tyyppiset rikokset netissä – ovat käytännössä rajat ylittävää rikollisuutta, eli yhteistyö on aivan välttämättömän tärkeää. Samalla tavalla kuin meidän pitää antaa jäsenvaltioille resursseja, jotta ne pystyvät toimimaan ja parha, parhaan tavan mukaan käyttämään teknologiaa, koska tämän tyyppiset rikokset tapahtuvat netissä ja siksi jäsenvaltioissa pitää olla teknologisia innovatiivisia ratkaisuja nimenomaan, että voidaan sitten viedä näitä rikoksia tuomioistuimeen. Ja viimeinen asia vielä. Se, mikä on tärkeää, on se, että tuetaan lapsia, jotka ovat joutuneet näiden rikosten uhreiksi. Eli haluaisin kiittää kaikkia kollegoita, jotka ovat laatineet tätä tekstiä, ja minä tuen tätä tehtyä työtä. Kiitos. Thank you very much, Katarzyna. Kiitos, Jurek. Dziękuję bardzo. Wykorzystywanie dzieci seksualne. Kiitos. Lasten sukupuolinen hyväksikäyttö ja tällaisen käyttämisen levittäminen on yksi yhteiskunnan synkimpiä piirteitä. Animarikulaatsi Bild. Sitä vastaan täytyy taistella säälimättömästi. Kiitoksia Anna-Mari Koratsabiltillä. Me puhumme eurooppalaisesta ilmiöstä, rajat ylittävästä rikollisuudesta. Internet ei tunne rajoja, kuten tiedämme. Joten meidän siis syventää tarkastelumme ja minä teen tarkistuksia, jotka pistävät asioita kulttuuriseen kontekstia Meillä on kaksi konventtiota yleissopimusta, jonka perusteella pitäisi taistella hyväksi käyttää vastaan, mutta niitä noudata. Sitä on uudempia sopimuksia, jotka koskevat rajat ylittäviä yhteyksiä. Niissä, niitäkään ei noudata silloin, kun se koskee sivetöntä materiaalia, kuten Anna-Maria puhui on nimenomaan tällaista hyväksikäytöstä pornografiana. Josef Fritzl Itävallasta. Hän oli patologinen pornofiili. Hän katsoi pornografiaa ja sitten toteutti näkemäänsä. Siksi haluan, että me todella selkeästi ylistämme tämän nyky paljon jo kulttuurin paneroottisuuden, joka rapauttaa meidän sivellisyyttämme. Ja ensin tyttöjä rohkaistaan yhteen asiaan ja suhteen sisälle suhteessa ja sitten tämä pannaan verkolle. Meillä täytyy olla kattava lähestymistapa ja poistaa sekä perussyyt että patollisemmat syyt. Anna-Maria, voisitko esittää yhteenvetosi? Meillä on 21. marraskuuta äänestys. Kukaan muu ei pöytäpohjalla? Jean, haluaisitko sinä? That's why you came in, so that would account... Uh, sen takia sinä tulit tänne. Selvä. Jean. Thank you. Um, I'm, not sure that Paljon kiitoksia. En ole varma, että varsinaisesti lisään eh, mitään uutta siihen, mitä on sanottu jo, mutta uskoakseni tämä alkuperäinen mietintö oli melkoisen vahva. Tarkastukset, joita olemme esittäneet eh, osittain liittyivät eh, tietokysymyksiin, siihen tietoon, mitä pitäisi olla saatavilla, mutta ei ole, ja yhteistyö vajeeseen jäsenmaiden välillä, joka ilmeisesti on vallallaan tällä alalla. Ja yksi niistä asioista, jonka me halusimme tuoda myöskin siihen, oli tiedon vaihto poliisiviranomaisten välillä. Me haluaisimme varmistaa myöskin sen, että tämä tieto vaihtuu turvallisesti niin, että me, me tahtomattamme lisää lähteitä sairaalle materiaalille luo. Ja on myöskin hyvä, että keskustelu siirtyy lasten hyväksikäyttöön. Tätä me pyrimme saamaan aikaan aikaisemmin olemassa olevan direktiivin osalta. Ja että me nyt puhu siitä, mikä meidän kantamme on pornografiaan tai johonkin muuhun vastaavaan. Toimenpanon osalta onnistuimme taustakartoitukset tiedon vaihdon saamaan mukaan näistä rikoksista tuomituille, kun kyseessä on mahdollisuus tehdä lasten läheisyydessä töitä. Tässä mielestäni meillä on mahdollisesti hyvin vahva vastaus toimeenpanne mietintöön tai välillä toimenpanon puutteesta, annettuun kertomukseen, sillä me olemme näitä hyvin vakavia puutteita tuoneet esiin ja haluaisimme nähdä, että jäsenmaat tarttuvat tähän, ottavat liikaa, lisää vauhtia ja todellakin pyrkivät saamaan muutosta aikaan. Uh, Kiitos Jean. Anteeksi, että puheenvuorossa meni ohi. Tarkista vielä, halusiko joku puhua? Ei. Selvä. Anna-Maria, haluatko sitä yhteenvedon? Kiitoksia. Olen iloinen siitä, että meillä on niin laaja konsensus kaikkien poliittisten ryhmien välillä ja kiitos kaikille varjoesittelijöille ja myöskin sinulle, Katriina. Olen puhunut kulttuurimuutoksesta ja lasten valistamisesta ja lasten voimaannuttaminen on tietysti pitkän aikavälin hanke. Tällä tavalla voidaan torjua seksuaalista hyväksikäyttöä, mutta internetissä ei tietenkään näe, kuka on toisessa päässä – Eli siellä on näitä grooming-ilmiöitä, jotka vaikeuttavat tilannetta. Eli meidän täytyy voimaannuttaa lapsia ja tarjota valistusta. Niin Jean, verkkoturvallisuudesta olen samaa mieltä, eli meidän täytyy olla varmoja siitä, mistä puhumme. Meillä on tämän mietinnön suhteen mahdollisuus. Meidän täytyy osoittaa jäsenvaltioille, että nyt on kiireellistä tehdä enemmän. Täytyy panna täytäntöön kaikkia direktiivejä. Ja toivon mukaan yhdessä pystymme varmistamaan nollatoleranssin lasten seksuaalisen hyväksikäytölle Euroopassa. Ja sitten haluan sataprosenttisen selvästi todeta, että tuen yksityisyyttä, mutta kun puhuin viranomaisten kanssa ja kuulin, millaisia haasteita heillä on, jotta he pystyisivät suojelemaan lapsia erityisesti netissä, niin nämä välineet ovat rajallisia ja rikolliset käyttävät hyvin innovatiivisia ja hienostuneita teknologisia välineitä, ja meidän on toimittava samalla tavalla. Eli yksityisyys ja ideologia eivät voi olla este sille, että löydämme tapoja ja olla yhteydessä sijoitusryhmiin, että meidän täytyy in- investoida näihin välineisiin, jotta voidaan torjua tällaista rikollisuutta internetissä. Eli kiitos varjoesittelijöille ja kiitos puheenjohtaja. Paljon onnea mietinnön parissa ja myös varjosittelijöille. Kollegat, kohta 19. Rahanpesun torjuminen rikosoikeudellisin keinoin. Ja esittelijä on herra Koraa. Ja nyt esitellään tarkistuksia Mietintö, joka käsittelee rahan pääsyn torjumista rikosoikeudellisen keinoin. Meillä oli 29. kuudetta mietintö ja 28. syyskuuta mietintö luonnossa esitelty. Ja neuvosto on hyväksynyt oman kantansa tämä äh, ehdotus lähentää rahanpesun lainsäädäntöä mukaan, mukaan myöskin esiluokitellut rikokset. Ja meillä on nämä esirikokset ja sitten tässä on myös ää, takaisinperuntaa, perintää, takavarikointia ja muita säädöksiä. Ja nyt esittelee sitten muut varjoesittelijät ja jäsenet. Ymmärrän, että keskustellaan torstai-iltapäivänä kiireisen aamun jälkeen. Kiitos, että olette vielä paikalla. I give the floor now to our rapporteur, Mr. Corral. Kiitos. Grazie, grazie presidente. Bene, innanzitutto... Kiitoksia. No, haluaisin nyt kiittää kaikkia varjoesittelijöitä tarkistuksista. Niiden sisältö osoittaa, että tunnetaan erittäin hyvin tämä tekninen aihe, jota nyt siis käsitellään tässä mietinnössä. 182 tarkistusta on tullut ja niiden pohjalta teemme sitten hyviä kompromisseja. Monet ovat sen linjan mukaisia, joita olemme edustaneet aikaisemminkin. Ja haluan todellakin tavata kaikkia varjoesittelijöitä ja löytää heidän kanssaan yhteisen kannan ja tehdä kompromisseja mahdollisimman nopeasti. Olemme Meillä on ollut nyt viiveitä tässä tämän mietinnön osalta. Tästähän on puhuttu aikaisemmissa kokouksissa ja uskon, että pystymme tämän tekemään, koska kannat ovat aika erilaisia. No, kommentoin muutamaa tarkistusta ennen kuin varjoesittelijät saavat puheenvuoron. Eli tärkeimmät kohdat mietinnössä. No esimerkiksi mukana otetaan verorikokset tähän esirikoslistaan. Silloin kun verottaja on menettänyt tuloja ja ne on sitten siirretty lailliseen talouteen, tällä tavalla väärennetään kilpailua ja hankitaan kilpailuetu niiden suhteen, jotka noudattavat sääntöjä. Ja sitten rahanpesurikokset. Eli me emme halua kriminalisoida pelkästään hallussapitoa, mutta se johtaisi tilanteisiin, että, että tästä rangaistaan vaikka polku pyörärikosta, joka käyttää polkupyörästä vaikka murtoon myöhemmin. Sitten kaksoissyyllisyys. No tästä on löytynyt nyt konsensusvarjoesittelyiden kesken, kun ajatellaan tätä lähestymistapaa, joka valittiin alussa. Haluaisin pitää tästä nyt kiinni myöskin kompromisseissa. Eli haluamme taata, että noudatetaan oikeutta ja rangaistaan rahanpesusta silloin, kun rahan peräisin vaikka terrorismista, korruptiosta tai ihmiskaupasta. Eli joissain tapauksissa on riittävää, että jäsenvaltiossa jokin teko lasketaan rikokseksi. Ja sitten sanktioista. Tarkistuksissa on haluttu korottaa sekä vähimmäis- että enimmäisvankeusmäärää. Ja sitten tässä on puhuttu esimerkiksi kiellosta, eli lisäsanktio, eli että kielto toimia julkisessa virassa tai olla mukana ehdokkaana vaaleissa. Ja meidän täytyy parantaa yhteistyötä oikeusviranomaisten välillä. Ja viranomaisilla pitää olla riittävästi resursseja, jotta ne pystyvät vastaamaan uusiin haasteisiin, kuten kyberrikollisuuteen tai virtuaalivaluuttoihin. Ja sitten keskustelemme vielä näistä kompromisseista liittyen näihin rahanpesurikoksiin. Eli se on tahallinen rikos ja sitä täytyy pitää vakavana rikoksena. Ja me haluaisimme kuitenkin pitää kiinni tästä käsitteestä tahallinen rikos, koska emme nyt halua liikaa avata tätä käsitettä. Mutta tietysti olemme avoimia tässä keskustelussa. Tämä on hyvin juridista keskustelua näistä syyllisyyden rajoista. Ja toista vielä, että olemme täysin valmiita hakemaan parempia ratkaisuja kaikkiin kysymyksiin, joita käsitellään tässä mietinnössä. Ja lopputekstissä tässä puhutaan näistä syyl- syyllisten ja syytettyjen oikeuksista, että ne pitää aina taata. Ja olemme tehneet tarkistuksen, jossa käsitellään esimerkiksi hankkimista tai hallussapitoa omiin henkilökohtaisiin tarkoituksiin. No, nyt haluaisin kiittää vielä kaikkia varjoesittelijöitä tarkistuksista ja toivottavasti pystymme nopeasti saamaan sitten aikaan kompromisseja. Thank you very much, Mr. Kiitoksia, Harko Ja nyt varjoesittelijät. Marko Holmair, RPP ensin. Danke, Herr Vorsitzender. Kiitoksia, puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää kollegoita ja esittelijää, varjoesittelijöitä. Haluaisin myöskin kiittää komissiota hyvästä yhteistyöstä. Olen käynyt läpi nämä tarkistukset ja täytyy sanoa, että hyvin pitkälti onneksi olemme samoilla linjoilla. Kyse on vain pienistä nyansseista, joita voimme vielä käsitellä myöhemmin. Ja ensinnäkin me haluamme vähimmäisrangaistuksen ja tässä nyt ei kyse siitä, onko tämmöisten vankeusrangaistus vai sakko, mikäli on raskauttavia asianhaaroja. Jos niitä on, niin sitten välttämättä ei selviä sakoilla, vaan silloin pitää määritellä vähimmäisvankeusrangaistus. Tämä liittyy myöskin direktiivi vuotta 2014, joka liittyy esimerkiksi välineisiin, joita on käytetty rikosten yhteydessä – Eli nämä ehdotukset mielestäni olivat ihan myönteisiä ja hyvin pitkälti varmasti löydämme järkeviä ratkaisuja. No sitten olen kriittinen tietyissä kohdissa, tai olen vähän eri mieltä. Ensinnäkin, voiko todistustaakkaa kääntää tällä tavalla? Eli jos vaikka jonkun tililtä löytyy rahaa ja sitten täytyy selittää, mistä rahat ovat peräisin, siinä ei ole mitään ongelmaa. Mutta sitten, jos henkilölle määrätään tili, mutta se ei ole kuitenkaan hänen nimissään, ja se on vielä toisessa valtiossa. Eli tämä henkilö ei pysty osoittamaan, että tämä tili ei ole hänen tilinsä. Minulla itse kävi näin Saksassa ja tiedän omasta perheestäni 12 vuotta. Tämä todistustaakka oli tällainen jos se oli lainvastaista ja sitten muutama henkilö vapautettiin. Sveitsissä, Liechtensteinissa, Kanadassa on yritetty saamaan pankit todellakin varmistamaan, että nämä tilit kuuluvat näille henkilöille, mutta emme ole saaneet mitään järkevää vastauksia, koska ainahan pankitkaan itse eivät tiedä, kenelle tilit kuuluvat. Eli he eivät voi varmistaa näitä asioita, koska he eivät itsekään tiedä näitä. Siellä on esimerkiksi tilinhaltijoita, jotka ovat Jeesuslapsia ja kaikkea mahdollista. Eli mikäli ei ole selvää, kenelle tili kuuluu, niin silloin tällaista käänteistä todistustaakkaa ei voida soveltaa. Eli sitten kansainvälisten viranomaisten täytyy selvittää, kenelle tili kuuluu. Minulla on tästä omaa kokemusta. Käänteinen todistustaakka. Se täytyy soveltaa ainoastaan silloin, jos tietää, että Monikan Holmairin tilillään 20 miljoonaa yhtäkkiä, ja nyt täytyy sitten selvittää, mistä ne ovat peräisin. Ja sitten voin kertoa, mistä ne ovat peräisin ja mistä eivät peräisin. Eli tämä, tämä ei ole mitenkään ongelmallinen. Mutta sitten nämä vieraat kolmannen osapuolen tilit. Eli kuka sitten on tosiasiallinen omistaja? Eli oli kyse sitten kiinteistöistä tai tilistä, niin meidän täytyy sitten varmistaa, kuka on todellinen tilinhaltija, koska muuten tutkimuksissa viranomaisilla on valtavasti ongelmia ja myöskin sitten ehkä viattomilla ihmisillä. Ja tästä syystä, mitä tulee näihin todellisiin tilinhaltijoihin, niin siitä haluan pitää kiinni. Meidän täytyy tietää, kenelle tilit kuuluvat, koska silloin viranomaisten työ on huomattavasti helpompi. Esimerkiksi Saksassa ei aina tiedetä, kenelle kiinteistöt kuuluvat. Ja Saksassa on ollut valtavia ongelmia, kun pitää sitten todistaa, kenelle kuuluu jokin kiinteistö. Eli kenelle jokin kuuluu, se pitää selventää, vaikka siellä olisi joku toinen nimi tai asiana ja toimiston edustaja. Eli meidän täytyy nyt tätä asiaa viedä eteenpäin, jotta voimme torjua rahanpesua ja jotta voimme helpottaa viranomaisten tutkimustyötä. Itse Minulla on kokemusta tältä alalta. Ja me olemme sitten ihmekeinoin saaneet selville, kenelle tilit kuuluvat. Mutta se ei ollut mikään, mitään kivaa työtä. Ja me emme silloin laillisesti pystyneet selvittämään näitä asioita. No nyt tämä tekijä on kyllä saatu telkien taakse koska vihdoinkin saimme selville, kuka tilinomistaja oli. Ja sitten poliittiset henkilöt. No minulla ei nyt aikaa kysymyksiin, mutta nämä ovat henkilöitä. Meillähän on direktiivi tästä, joilla on luottamus virkahalussaan. Saksassa esimerkiksi nota, tämä koskee esimerkiksi notareita, eli ne, jotka valvovat, tarkistavat Eli he tekevät osittain myöskin valtion laskuun tällaisia tarkistuksia. Eli tällaiset henkilöt ovat erityisen suuressa vastuussa, eivätkä ainoastaan henkilöt, jotka ovat politiikassa mukana, koska meidän täytyy sitten varmistaa, että näistä testeistä saadaan reelliset tulokset ja että kaikki on, esimerkiksi tilinpiitokset on tehty sääntöjen mukaan. Eli mielestäni meidän täytyy muistaa nämä henkilöt aivan erikseen, kun kyse on vaikka rahanpesuringeistä, ja siellä on käytetty väärin esimerkiksi näitä sertifikaatteja. Thank you very much. be Kiitos. Kiinnostaa kuulla esittelijän näkemys tästä periaatteesta, että aloitetaan syyttömäksi kiinnostavaa kuulla, miten se sopii tähän pakettiin. Ymmärrän tuon kertomuksen luonteen, mutta miten se sopii sitten tähän direktiiviin. SNDstä Anna Gomez. Kiitoksia. Kiittäisin myös Monikan tavoin esittelijä. Olemme kyenneet luomaan paljon siltoja ja sovittelleet näkemyksiä pääset eteenpäin. Keskity niihin kohtiin, jotka... Tästä olen tehnyt tarkistuksia, jotka ovat mielestäni tärkeimpiä. Verorikokset. Niitä pidetään esirikoksina komission ehdotuksena – komission muotoilu jättää paljon harkintavaltaa jäsenvaltiolla määritelmä, milloin kansallisen lainsäädännön mukainen vesiriko, verorikos voi o- olla esirikos rikosnimikkeistössä. Minun muotoilu, että kaikki ver- rikokset ja veronkierto ovat tämän sovellusalassa lukuun ottamatta riippumatta kansasta lainsäädännöstä silloin, kun on runsaasti ilmoittamattomia varoja tai runsaasti laittomia toimia. Ja komission kanssa on samaa mieltä, että tämä olisi tehokkaasti toimivaa lainsäädäntöä, jolla vastustaa järjestäytynyttä rikollisuutta, ei pidä olla vaatimuksena, että tehty rikos tunnistettaisiin tai voitaisiin osoittaa aiemmin tehty rikos eikä rahan pääsyrikosta pidä äh, olettaa tapahtumattoman sillä perusteella, että se rikos tapahtuu toisessa maassa. Minun tarkistuksessa jäsenvaltiot voivat syyttää rahanpesurikoksista, äh, olipa esirikos, äh, rikos sillä oikeassa toimialueella, jossa se toteutettiin. Ja tämä on tehokasta juuri huumekauppaa, asekauppaa ja lahjontaa vastailla. Lisää myöskin velvollisuuden ää, äh, lisätä rikollisen laiminlyönnin äh, aikamuksisten tekojen lisäksi. Tätä on komission ehdotuksessa ja suhteellisuusperiaatteen kunnettamiseksi minä rajoittaa esiin tämän laiminlyöntirikokset nimettyihin. Eli heihin, joille täytyy tehdä asiakkaan liittyvää due diligence-tutkimusta direktiivin mukaisesti, jonka pitää olla täysin tietoisia rahanpesun riskeistä. Tässä tapauksessa kansallisten viranomaisten pitää nostaa syytteitä, kun laiminlyönti voidaan objektiivisesti faktapohjaisesti osoittaa, eli näyttöpohjaisesti voidaan osoittaa, että Helsinki tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää, että omaisuuserä oli rikollisen keinoin hankittu komission ehdotuksessa, jossa on tällainen ää, direktiivin mukainen ää, velvollinen elin, silloin työskentely rikollisorganisaation kanssa, sitä pitäisi pitää raskauttavana tekijänä. Ja minä lisäksi, se on Pepsistä poliittisessa mukavana olevasta henkilöstä, senkin pitäisi olla raskatotekijä. Eli Pepsiin suhteen olen samaa mieltä, mitä on sanottu vähemmän rangaistuksen suhteen. Ja olen ottanut minivankeus, minivankeusrangaistukset niille, jotka tekevät rikoksia näiden raskattavien asian harjojen vallitessa. Ja Monika Makove, ESR. Mulțumesc. Uh, în primul rând, îi mulțumesc. Paljon kiitoksia aivan aluksi. Haluaisin kiittää Ignaciota kaikista hänen ponnistuksistaan ja erittäin hienoista ehdotuksista. Ja haluaisin kiittää kollegoja, jotka ovat samantyyppisiä ehdotuksia esittäneet. Tämä on ollut hyvin elävää keskustelua, mutta varmaankin pääsemme yhteisymmärrykseen. Minun kantani on seuraava. Meillä täytyy olla mahdollisuus tuomita nämä rikokset, vaikka henkilöä ei tuomittaisikaan siitä rikoksesta, jolla pestävät rahat on ansaittu. Minä ehdottaisin, että rahanpesurikos olisi riittävä sinällään luonnollisesti takavarikko, rikos, tapauksissa. Tässä yhteydessä mehän puhumme siis esirikoksista, jos henkilö on syyllinen rikokseen, niin sitten pessyt tuon rikoksesta saadun hyödyn. Toisekseen laiton alkuperä, joka ylittää laillisen tulon. Tässä epäilyn täytyy osoittaa, että rahan tai vaurauden lähde on laillinen. Näin tulee tehdä, kun henkilön lailliset tulot tämä varallisuus ylittää. Ja edustaja Holmeier, ne tulee käänteeseen äh, todistustaakkaan, kun henkilöllä on esimerkiksi miljoona euroa laillisia tuloja – ja henkilön vauraus on 10 miljoonaa. Tässä kyseessä ei ole käänteinen todistustaakka. Kyseessä on puolustustuomari, tiedustelee, mistä lähteestä nämä varat ovat tulleet todistamaan sen ja lailliset tulot. Ja kun ero on valtava, henkilön täytyy puolustautua ja selittää asia Eli ensimmäisen askeleen ottaa syyttäjä, kun henkilö syytää rikoksesta. Ja näin nyt tapahtuu tässä yhteydessä, kun henkilön vaaraus on paljon suurempaa kuin hänen lailliset tulonsa ovat. Tässä yhteydessä laiton, laittomat tulot ovat kiinnostuksen kohde. Luonnollisesti meillä on äh, tilisiirtotapauksia, epäilyttäviä käteissiirtoja ja on valtava loikka eteenpäin saada nämä ihmisten itse suorittamat siirrot ilman mitään jäljitettävyyttä jäljitettäväksi koska yksinkertaisesti muutenhan he eivät koskaan jäisi kiinni. Rahanpesudirektiivi me haluaisimme mukaan tiettyjä toimia, jotka takaavat sen, että meillä olisi pääsy myöskin näihin tekijöihin. Tässäkin yhteydessä tukisin sitä, on hyvin tärkeää, että tämän kaltaisia toimia me pystymme estämään. Niitä estetään joissakin jäsenmaissa, toisessa jäsenmaissa niitä rajoitetaan. Romaniassa meillä ei ole mitään rajoituksia. Ja tässä yhteydessä me puhumme anonyymeistä omaisuuseristä. Niin kauan kuin ihmisellä on jokin paperi taskussaan, hän on omistaja. Ja jos on jännän paperin jollekin uudelle henkilölle, hän on uusi omistaja, mutta minkäänlaista jälkeä asiakirjaa tai seurattavuutta ei ole. Kukaan ei tiedä, että henkilö on ähm, enemmistö osakas tai omistaja yrityksissä. Eli aivan muutamassa sekunnissa voidaankin ähm, muuttaa täysin äh, osakkeiden omistajuutta. Ja tätä ei voida vastustaa millään tavoin. Kolmannekseen IT-rikokset. Tämähän on laajalle levitty nyt rikollisuutta ja valitettavasti kyberavaruudessa puhutaan bitcoinista, virtuaalisista valuutoista, kryptovaluutasta. Ja jos meillä on vaikkapa virus ihmiseltä voidaan vaatia lunnaina tietty rahasumma, että hän saa tietokoneilla olleet tiedot takaisin. Eli Tarkistusten kautta me pyydämme välineitä puuttua näihin tilanteisiin, jotta ihmiset, jotka kyberrikollisuutta vastaan taistelevat, pystyisivät taistelemaan näitä hakkereita vastaan, näitä kyberrikollisia. Ja viimeisenä, mutta ei vähäisempänä, tiukemmat rangaistukset poliittisesti toimiville henkilöille. Tässä olemme kaikki samalla altopituudella ja lisätoimia niin henkilöiden ja yritysten osalta, jotka rahanpesua suorittavat, eli poliittisille henkilöille, poliitikoille, lisärangaistuksia heillähän on jo tietty vastuu, ja tässä yhteydessä haluaisin sanoa, että poliitikot, välillähän he ovat vallassa, välillä eivät, mutta kun he ovat vallassa, heillä on pääsy suuriin varoihin, ja siksi he ovat suurimmassa väärässä. Meillä täytyy olla enemmän rajoituksia kun poliittinen toimija avaa tilin tai tekee jotakin vastaavaa, ja rikosten tulisi olla vahvempia näissä tapauksissa, rangaistusten. Ja rahanpesun osalta kyseisen tulee myöskin kielto tehdä julkisia hankintoja. Jos tässä yhteydessä puhumme esimerkiksi ministereistä tai kaupunginjohtajista, Tällaisen henkilön ei pitäisi pitkällä aikavälillä päästä enää julkiseen virkaan tai toimia virkamiehenä. Nämä ovat siis lisärangaistuksia. Päätän puheeni tähän, mutta odotan kahta ensi viikon kokoustamme. EP... Euroopan parlamentin tason esittelijöiden ja ryhmien esittelijöiden kanssa. Kiitoksia. Monika. Mm, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich wollte nur kurz einen Satz. Niin, hyvä kollegat. Yksi lisäys siihen, mitä Monika juuri sanoi. Minusta vaikuttaa, että monet EUn direktiivit ovat sellaisia, joita ei panna täytäntöön. Tämä on ollut jo pitkään tiedossa. Eli tällaisia tilejä ei enää voi olla niin kuin ennen oli vaikka Itävallassa. Ja siellä lukee vaikka Jeesuslapsi tai X-Men tai mitä vahansa. Eli tämä nyt on ollut pitkään kiellettyä. Ja se, tämä toden, todellinen tilinhaltija saattaa olla eri kuin jonka nimi on merkitty tilin. Eli silloin nämä henkilöt piiloutuvat erilaisten rakenteiden tai muiden henkilöiden taakse. Ja sitten kun tähän asiaan puututaan, niin silloin tiedämme aina, kuka on todellinen tilin omistaja ne voidaan saada selville kyllä. Kyse on virtuaalisista ja todellisista tileistä, eli tämä tosiasiallisen tilin omistaja on tämä keskeinen kysymys. Ja kun ajatellaan vaikka viranomaisten toimintaa, niin heillä pitää olla mahdollisuus puuttua näihin asioihin, esimerkiksi veroviranomaisten, syyttäjien. Eli jos on epäilyksiä Meillähän on esimerkiksi pankeistakin näitä rahanpesuraportteja ja muista instituutioista. Eli meidän täytyy käsitellä hyvin huolellisesti näitä kysymyksiä ja silloin on oltava mahdollista selvittää nämä todelliset tilinhaltijat. Ja sen jälkeen voidaan sitten kysyä lisätietoja tai käynnistää tutkimus. Eli meidän pitää luoda systemaattisia rakenteita, ja komission täytyy sitten varmistaa, että direktiivi pannaan täytäntöön joka ikisessä jäsenvaltiossa, koska ei ole paljon hyötyä direktiivestä, jos kymmenen vuoden kuluttua huomataan, että niitä ei vieläkään ole pantu täytäntöön ja ei tietyissä jäsenvaltioissa edelleenkään tapahdu yhtään mitään. Eli me teemme täällä hienoja asioita EU-tasolla, mutta sitten saadaan todeta, että esimerkiksi Romaniassa on edelleen mahdollista avata tili ilman nimeä. Eli en vieläkään ymmärrä, miten tämä on mahdollista, koska tämä on ollut jo pitkään kiellettyä. Ja tämä todellinen tilinhaltija on kysymys, joka täytyy vielä selvittää, koska tätä rikollista ovat hyödyntäneet ja he ovat sitten luoneet hienoja rakenteita, joiden kautta he kuljettavat näitä rahavirtoja. Uh, sunt total de acord cu tine, Monica. Eu mă lupt să implementăm directivele. Acum în România... Minä olen ihan samaa mieltä. Minä pyrin siihen, että nämä direktiivit täältä transponointaisiin. Meillä on nyt parlamentissa neljäs rahanpesudirektiivi käsittelyssä. Espanja, Portugal, Romania ja sitten vielä yksi neljäs ovat sellaisia, että siellä ei ole mitään rajoituksia osakkeille, nimettömille osakkeille, haltijaosakkeille. Meillä on taistelua saada ter- selvää, kuka on yritysten lopullinen omistaja. Yritän kaikin keinoin selvittää asioita, mitä hallituksemme tekee, miksi ne he eivät transponoi. Eh, ehkä vaikka kansa pitää heitä vastuussa. Nyt palaa. Anna. Just... Hal- halusin vain sanoa, että olen samaa mieltä kuin uh, Monika, mutta minun maani mm, neljä kuukautta sitten kielsi juuri haltijaosakkeet. Luonnollisesti tämä on mahdollista. Tämä on hyvin mielenkiintoinen esimerkki muuten. National positions. Nyt varjoesittelijät opettavat sille, mitä kansallisia tilanteita sinne täytyy tuntea. Tällainen live on. Tämä on sellainen kokemus. This is it, you know. This is why we like... Just one second, Mr. Corral. Kesäkuutti herra Corral? Haluatko kuunnella komissiota lyhyesti? Ehkäpä se rikastuttaa se keskustelu. Meillä on pari minuuttia aikaa. Katriina, haluaisitko puhua? Oletko varma? Olet aloittanut kärsivällisesti. Oletko varma? Kyllä valit- Ikävä kyllä minun täytyy nyt kohta lähteä, että ensi kerralla sitten, kiitos. Kiitos, että saavat keskustelua. Tiedän, että aihe kiinnostaa sinua vielä tähän aikaan. Ihan sekunti kärsivällisyyttä esittelijä. Kuullaan lyhyesti komissiota, palataan asiaan. Komissio. Kiitos puheenjohtaja. 182 tarkistusta on käyty läpi. Voi sanoa, että olemme varsin optimistisia yhtäältä että kaikki kysymykseni suunnilleen koskemattomiksi. Ja se, mitä Libe lisää, on aika hyvää. Tässä listetään torjutaan vaikutuksia esimerkiksi rikosakallisten rangaistuksen lisäämällä ja, ja sitten tässä pyritään vähentämään esteitä rajat ylittävien kanteiden nostamiseksi. Esittelijä Nagamas mainitsivat tämän. Tämä on esimerkiksi se, että rikoshyöty saavutettaisiin toisessa maassa, kun missä rahaa pestiin. Ja, ja se komission erityisessä tätä voidaan rajoittaa sillä, siihen, että esirikos olisi rikos siinä maassa, se on sitä, sitä jäsenmaassa, jossa se tapahtuu, jos ajatellaan seksuaalista hyväksikäyttöä on porsanreikiä kolmessa maissa – eikä voi ajatella, että näiden rikosten hyödyn investointi EU-ssa olisi vapaa rangaistuksista. Toisaalta täytyy kuitenkin muistaa, että jossakin e kansalliset rikospolitiikat suhtautuvat abort, aborttiin, eutanasian ja huumeeseen eri tavalla. Siksi meistä on poistaa tuo ehto vain tietyille rikoksille, kuten esittelijä mietinnässä on tehnyt. komissio Sinitsi ehdottavat kolme lyhyttä kommenttia. Meistä rahanpesuun määritelmän pitäisi olla riittävän laaja, että tässä pitää kaikki rikokset huomioon. Myös verorikokset että nostaa verorikosten profiili ja kyllä me olemme valmiita keskustelemaan siitäkin. Öö, oman omia rahoja pensu pitää ottaa huomioon, koska suurin osa rikollisista pesee vain omia rahojaan. On meillä asettaa tässä vain muutama tarkistus. Ja siitä aikaisemmin tuomio esirikoksesta ennen kuin voidaan, voidaan näitä tuomio rahanpesusta. Me olemme ottaneet pois ehdotuksesta ja sen tähän mukaan ottaminen myöskin rampaattaisi lähestymistapaa järjestäytymisen rikollisuuteen. Suhtaudumme siis suuripannossa tarkistuksesta sangen sopeasti ja olemme käytettävissä, niin jos haluatte sitä lisäkysymyksiä, kiitos. Näin sanoin, palaammekin esittelijän puoleen. Kiitoksia ennen kaikkea. On hienoa, että keskustelua on käyty, vaikka ehkäpä tämä meni nyt hiukan äh, varsinaisesti tämän direktiivin aiheen soveltumisalan äh, ulkopuolelle. Mutta mutta onhan aina mielenkiintoista, että parlamentissa käydään jäsenten välillä valiokunnassa keskustelua todistustaakaan liittyen. Ähm, Monika Olmari tästä puhui tässä yhteydessä, äh, missä järjestelmässä Italiassakaan sitä ei ka- käännetä todistustaakan kääntäminen ei koske tätä rikosoikeudellista osiota, vaan varallisuutta. Eli kun tehdään takaisin perintä, tämä on ennaltaehkäisevä toimi, eikä siis henkilöön kohdistuva äm, rikollisoikeudellinen toimi. Eli tässäkään tapauksessa rikokseen liittyvä todistustaakka ei käänny. Mitä sitten tulee äh, henkilöihin, joilla on erityisluontoinen rooli. Tässä puhuttiin notareista ja henkilöistä, jotka nauttivat erityistä luottamusta. Täällä on artikla 6, joka puhuu raskauttavista asianhaaroista. Siinä viitataan tämän tyyppisiin henkilöihin ja tilanteisiin raskauttavina asianhaaroina. En ole ihan varma, oliko kysymys juuri tämä oliko kysymys se, että tämän tyyppinen komission lähestymistä halutaan säilyttää, mutta tämä on aivan oikea, kun meillä on äm, esimerkiksi erityisesti julkinen luottamusvirka tai toimi, kyseessä on raskattava seikka. Sitten Anna äh, veropetokset äh, esirikoksina, veroon äh, tukseen liittyvät rikokset ovat aina esirikoksia niitä pidetään sellaisena eurooppalaisessa oikeudenkäytössä, mutta ongelma on se, että saman tyyppisiä seikkoja ei käsitellä samalla tavoin eri oikeudenkäyttöalueilla Euroopan unionissa. Esimerkiksi tuhannen euron mistä voidaan pitää tämän kaltaisena esirikoksena yhdessä maassa tai toisessa ei tässä yhteydessä komission tulisi auttaa, jotta verotukseen liittyviä normeja voitaisiin lähentää läpi Euroopan unionin. Tämä olisi perusteltua, että me törmäisi niin moniin ongelmiin, joita nykyisin on olemassa Euroopan unionin sisäisten eri järjestelmien yhteensopimisessa. Mutta tämä on tietenkin poliittinen kysymys. Luonnollisesti olisimme samaa mieltä siinä, ettei tämä olisi sellainen sekä, joka soveltuisi kaikkiin järjestelmiin. Monissa yhteyksissä olin aivan samaa mieltä ähm, puhujien kanssa. Uskoakseni ne tapaamiset, joita me tulemme järjestämään, joita kompromisseja voisimme äh, järjestää ensi viikolla on kaksi, tulevat olemaan hieno tilanne ja todennäköisesti nopeasti pystymme löytämään äh, yhtäviä seikkoja. Tässä yhteydessä haluaisin kiittää kiittää kaikista huomioista ja tarkastuksista, joita on esitetty, ja päätänpä tähän. Thank you, Ignacio. Thank you for your work and good... Kiitos Ignacio. Kiitos työstä. Onnea varjo esittelijöiden kokouksiin. Kiitos, että tulitte tänne Varjo esittelijöiden torstai-iltapäivänä. Äänestysvaliokunnassa on 13. marraskuuta. Ja nyt muut asiat joiden puutteissa kokous päättyy. Seuraava kokous on 6. marraskuuta. Kiitos kollegat.